Uh, well, good morning everybody and, uh, Hyvää huomenta kaikille. Mm, tervetuloa valiokunnan toiselle, toiseen istuntopäivään. Tervetuloa myöskin sitten internetissä meitä kuuntelevat mukaan. Meillä viikonloppuna oli Krakovassa eh, yhtenäismarkkinaseminaari. Siitä sieltä syntyi uusi käsite Krakovan vartti, koska siellä kuulemma kaikki tapa, kokoontumiset alkavat vartin myöhässä. nyt me nyt teemme tähän kuitenkin sitten välittömästi poikkeusta, koska meillä on ensimmäisen listalla tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antaminen sisämarkkinoille toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle. Äh, se on jurivaliokunnalle lausunto pitkä nimi. Adam Bilan Neserästä on meidän esittelemme. Ja toivottavasti EPP sitten ilahduttaa meitä varjoesittelijän muodossa. Muut, muut täällä ovatkin, Repo ja kumppanit. Katsotaan, ehtivätkö muut paikalle. Mut meillä on myöskin komissiosta vahva joukkue, Pesä ja Forbes näistä väärännysasioista vastaavasta yksiköstä ja myöskin Brysselin harmonisointiviraston tai toimiston johtaja Brysselistä, tärkeä välimies tässä. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Hän voi sitten hiukan luonnehtia meidän näkemyksiämme vastaukseksi ja lausunnoksi. Olkaa hyvä. Opinia, jak pan e, przewodniczący <clears throat> już powiedział, e, dotyczy... Kuten puheenjohtaja on jo sanonut, niin tässä on kysymys parlamentin ja neuvoston asetuksesta, jonka aihe on tiettyjen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle ja että otettaisiin tähän yksityinen ja julkinen sektori mukaan. Ja tämä olisi jatkoa piratismin vastaiselle virastolle. Johtava valiokunta tässä on oikeusasioiden valiokunta. Ja sen ja myös meidän aikataulumme takia meidän täytyy hieman jouduttaa asioiden käsittelyä tämä tulisi hyväksyä Puolan puheenjohtajakaudella, mutta en nyt ole täysin varma siitä, onnistummeko me tässä joulukuun loppuun mennessä, mutta todennäköisesti tätä hieman lykätään. Mutta valiokuntamme päätti kuitenkin pitää kiinni alkuperäisestä aikataulusta. Tämä asiakirja koskee sitä seurantaa elintä, joka perustettiin piratismin vastaista toimintaa vastaan. Ja tämä seurantakeskuksen tehtäviin alussa kuuluivat asiat, jotka liittyivät väärennettyihin ja piratoiduihin tuotteihin liittyvän kaupan taistelu. Tämä on erityinen keskus, joka kerää tietoa, joka prosessoi tietoa, joka siis liittyy immateriaalioikeuksien rikkomiseen. Neuvosto ja komissio heti alkuvaiheessa laajensi tämän seurantakeskuksen mandaattia viime vuoden maaliskuussa liittyen nimenomaan immateriaalioikeuksiin sisämarkkinoilla. Seurantakeskus myöskin ryhtyi toteuttamaan tarvittavia EUn ohjelmia, joilla väärennettyjä ja piratoituja tuotteita vastaan voidaan taistella. Ja Euroopan parlamentti on myöskin vaatinut sitä, että täytyisi saada tieteellistä tietoa näistä tuotteista ja immateriaalioikeuksien rikkomuksista. Seurauksena DG Tradin lausunnosta suositeltiin sitä, että että seurantakeskus olisi tällainen yhteyspiste komission ja ulkoisten toimijoiden välillä ja että se olisi myös se kanava, jonka kautta tietoa välitettäisiin eteenpäin. Eli seurantakeskus viimeisen kahden vuoden aikana on laajentanut valtuuksia, mutta meidän täytyy kuitenkin painottaa sitä, että seurantakeskus ei saanut mitään lisävoimavaroja, ei rahallisia eikä henkilöstöön liittyviä. Täten komissio ja neuvosto ehdottaa nyt sitä, että tietyt laajennetut seurantakeskukselle annetetut valtuudet siirrettäisiin yhdenmukaistamiseen virastolle, joka toimii alikanteessa. Meillä ei ole epäilystäkään siitä, että meidän valiokuntamme tulisi laatia tästä aiheesta lausunto – koska tämä asetus hyvin pitkälti tulee vaikuttamaan sekä sisämarkkinoiden toimintaan että niihin asioihin, jotka liittyvät kuluttajan suojaan. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että monet väärennetyt tuotteet ne ovat yksinkertaisesti vaarallisia tuotteita. Ne saattavat vaarantaa ihmisen terveyden, pääasiassa siis lääkkeet, mutta myös lelut tai kotitaloustarvikkeet. Toisin sanoen tässä on kysymys myöskin kuluttajan oikeuksista. Olen itse tehnyt 13 tarkistusta tähän oikeusasioiden valiokunnan mietintöön. Jotkut niistä ovat teknisiä tarkistuksia, Jotkut taas painottavat PK-yrityssektorin etuja, joka myöskin liittyy meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Tärkeä asia, johon meidän tulisi myöskin kiinnittää huomiota, on budjettiulottuvuus. Mietinnön asetuksen laatijat sanovat, että se, että siirrettäisiin seurantakeskus Alicanteen ja että se sulautettaisiin yhdenmukaistamisvirastoon, olisi taloudellisesti paras tapa. Mutta minun saamani epävirallinen tieto kertoo, että yhdenmukaistamisvirastolla on noin 400 miljoonaa euroa ylijäämää. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa se, että tätä seurantakeskusta ylläpidetään – varoilla jotka saadaan yrityksiltä. Eli meidän täytyy muistaa se, että näitä varoja ei tule tai näitä kustannuksia ei tule lisätä. Tämä ratkaisu minun mielestäni sitä tulisi harkita uudelleen ja nämä talousarvioongelmat No niitä ei toki tulisi ilmaantua, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa se, että varat tulevat pääasiassa yrittäjiltä ja pk-yrityksiltä. Minun mielestäni tämä olisi huono ratkaisu. Sitten tässä on myöskin käytäntöön liittyviä ulottuvuuksia. Se, että siirretään seurantakeskus Brysselistä. Brysselistä yhteydet kuitenkin ovat erittäin hyvät ja samaa ei voida sanoa Alicanteesta. Toivon mukaan Alikanten asukkaat eivät tätä nyt ota loukkaavana, mutta se on hieman tällainen syrjäinen alue. Ja kuitenkin seurantakeskus on yhteyspiste sekä jäsenvaltioiden edustajille että yrittäjille ja aivan erityisesti PK-yrityksille. PK-yrityksillä täytyy olla takuut siitä, että he saavat helposti yhteyden seurantakeskuksen edustajaan. Minulle vakuutettiin, että seurantakeskus tulee pitämään jonkinlaisen toimiston auki myös Brysselissä. Ja tämä tietenkin on hyvin positiivinen tieto, mutta loppujen lopuksi olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi suositella eh, sitä, että tästä Brysselin toimistosta pidettäisiin kiinni myöskin pidemmällä aikavälillä. Sitten yhteistyö jäsenvaltioiden viranomaisten kautta, paikallisviranomaisten kautta. Tätä myöskin painotan omissa tarkistuksissani. Eli yhteenvedonomaisesti tämä on minun lausuntoluonnokseni. Odotan teiltä kommentteja, ehkä varjoesittelijöiltä, ja olen täysin valmis yhteistyöhön ja toivon todellakin, että me saamme työmme päätökseen suunnitellussa aikataulussa. Uh, Kiitoksia kovasti edustaja Bilan selkeästä selvityksestä ja ehdotuksesta lausunnoksi. No, nyt varjoesittelijät ovat kaikki äh, tupsahtaneet paikalle tiedä haluatko edustaja Bastos, Kreutzmann, Engström, Banjo, Schwab, ja haluaa puhua. Kallo ja Repokin ovat, en tiedä, haluatko käyttää puheenvuoron, jos niin, siitä vaan, mieluusti. Mutta edustaja Bastos, halusitteko tähän alkuun nyt sitten käyttää puheenvuoron kansanpuolueen nimissä? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ikävä kyllä en kuullut koko esittelijän puheenvuoroa hänen lausunnostaan, mutta kuulin kuitenkin varsin myönteistä sen, mitä kuulin. Mielestäni tämä luonnoslausunto seuraa linjaa, jonka komissio tiedonannossaan esitti. Se on varsin kattava tapa tarkastella hyviä ja huonoja puolia yhdenmukaisuusviraston yhteydessä. Ja tässä annetaan tiettyjä tehtäviä olemassa olevalle toimielimelle alikantessa. Mielestäni tutkimus, jonka olemme nähneet, osoittaa, että kun siirretään toimivaltuuksia alikanten virastolle, ei tule vähentämään tehokkuutta ja elimen toimintatapoja. Itse asiassa päinvastoin tämä tarkoittaa suurempaa synergiaa, tehokkuutta tavallaan siinä, miten näitä asioita seurataan ja valvotaan. Ja mielestäni tämä myös parantaa tapaa, jolla optimoimme julkisten varojen käytön edelleen. En usko, että on mitään eroa sen välillä, mitä esittelijä tässä sanoi ja siinä, miten me ilmaisimme oman kantamme kokouksessamme hänen kanssaan. Joten ennen kuin mietintö viedään loppuun, niin mielestäni meillä pitäisi olla vielä uusi tilaisuus keskustella ja varmasti meillä on vielä hiukan omia panoksia annettavanamme. Ennen kuin edustaja Venier pääsee ääniin, herra Vanskikin on tuolta puheenjohtajamaan riveistä täällä äh, työryhmänsä puheenjohtajan ominaisuudessa jälleenkin läsnä. Edustaja Vignon. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää herra Biilania. Minulla ei ole mitään ongelmaa tämän mietinnön suhteen. Voisin laittaa nimeni alle kaikkiin tarkistuksiin ilman huolen häivää olette tehnyt erittäin hyvää työtä. Minulla on hieman samantyyppisiä kysymyksiä kuin teilläkin, jotka menevät ehkä vielä hieman pidemmälle, mutta nämä ovat lähinnä komissiolle. Minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että tämä seurantakeskus, joka avattiin 2009, kerää kaikkea tietoa, edistää hyviä käytäntöjä, herkistää yleisöä näille seikoille, edesauttaa tätä väärennysten vastaista taistelua, että kuten kollega Bastos, tässä on kysymys siis eh, julkisen tiedon optimoinnista, mutta minulla on kuitenkin tärkeä kysymys, koska haluaisin, että meille kerrottaisiin tarkkaan, mistä tämä elin tulevaisuudessa koostuisi, koska en oikeastaan ymmärrä, miten komissio aikoo nolla budjetilla muutoksen saada aikaan ja samaan aikaan laajentaa sovellusalaa. Eli miten tämä toimivaltuuksien laajentaminen saadaan aikaan ilman lisää varoja? Haluaisin todellakin tietää tarkan koostumuksen tälle elimelle, sen rakenteen. Ja tuleeko tämä yhdenmukaistamisvirasto siitä tulee potentiaalisesti hyvin vahva, voimakas, vaikutusvaltainen elin. Tuleeko sillä olemaan sihteeristö, tuleeko sillä olemaan valtuuksia antaa asiantuntijatietoa tietoa vain tietyille tahoille, esimerkiksi pk-yritysten suuntaan. Haluaisin tietää myöskin tarkalleen sanottuna, mitä komissio tarkoittaa, kun se sanoo, että yhdenmukaistamisviraston tulisi varmistaa se, että kaikista eniten, ne sektorit, joihin tämä asia kaikista eniten vaikuttaa, ne tulisi ottaa huomioon. Nämä asiakirjat, joita meillä on käytettävissä, niin niistä ei käy ilmi, mitä nämä sektorit ovat, joihin tämä asia taloudellisesti kaikista eniten vaikuttaa. Näitä sektoreita on hyvin monia ja pahoin pelkään, ja tässä sitten vielä jatkossa sanotaan, että täytyy varmistaa se, että sieltä löytyy oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen tarjoajien edustajia. Ja tässä tekstissä siellä puhutaan myöskin kuluttajien ja pk-yritysten edustuksesta. Sen tulisi myöskin varmistaa tässä tekstissä. Todellakin minun mielestäni täytyy löytää tasapaino näiden sektorien välillä, joita tämä asia koskee, internetpalvelujen tarjoajien ja sitten tietenkin pk-yritysten ja kuluttajien välillä. Eli tässä minun mielestäni komission tekstiä täytyy vahvistaa voimakkaasti. Ja sitten vielä yksi kritiikki komission tekstistä. Minun mielestäni ei tulisi asettaa aivan samalle tasolle tätä piratismikysymystä ja väärennettyjen tuotteiden kysymystä. Puhutaan paljon piratoinnista tässä tekstissä, mutta minun mielestäni väärennetyt tuotteet äh, aiheuttavat terveys, äh, terve, terveydelle vaaroja. Tietenkään toimijat eivät ole samoja ja minun mielestäni sen takia tässä tekstissä onkin hieman sekaannusta, koska vastaukset eivät ole samoja. Minun mielestäni olisi hyvä, että meillä olisi dialogia, ei ainoastaan DG Marktin, vaan Komin ja muiden kanssa. Tulisi käydä keskustelua tästä hyvin tärkeästä tekstistä kilpailukyky, innovaatio, talous, turvallisuus, jos me haluamme vahvistaa sisämarkkinoitamme, me emme tietenkään voi korjata sitä vahinkoa, jota esimerkiksi kulttuurituotteiden piratismi saa aikaan, mutta meidän tulee kuitenkin tässä löytää tasapaino. PK-yritykset ja kansalaiset kuluttajat, minun mielestäni niin ne on aliarvioitu tässä tekstissä. Tässä se, mitä halusin sanoa komission suuntaan, koska minun mielestäni ne neuvottelut, joita me olemme käyneet hyvin pitkään ja Krakovan foorumissa, niin nämä ovat aina tulleet esille. Ja vielä kerran kiitokset herra Biilanille. Teillä on ilmeisesti samat kysymykset kuin minullakin. Good. Well, thank you very much for your... Uh, Hyvä. Kiitos näistä kommenteista. Noterasin tässä näitä samoja pointteja, mitä mainitsitte tekin. PK-yritykset ja kuluttajat näyttävät olevan näissä läsnä tämän äh, seurantaviraston kokouksissa, niin kuin valtionhallinnonkin edustajat. bilan on näitä äh, valmis mukaan ottamaan, kuten lukuisia muitakin. Sitten edustaja Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Biilania äh, lausuntoluonnoksesta. Tämä äh, asetusehdotus ei ole mikään kuuma peruna, siksi voin puhua lyhyesti. Tämä tuotteiden väärennös, väärentämiset ovat sekä kuluttajille että, että talouselämällä haitallisia Tämä seurantakeskus oli hyvä askel etu, eteenpäin. Nyt täytyy sitten laajentaa tätä työtä. Tämä on pitää tietenkin siihen sitten käyttää tiettyä, tiettyä rahoitusta, se on selvä, mutta tämä oli Alikanten toimistoon näiden valtuuksien siirtäminen on hyvä ratkaisu, ettei tarvitse taas ruveta perustamaan uutta virastoa näinä vyönkiristyksen aikana tämä äh, harmoni, harmonisointivirastolla on jo nyt paljon saman päällekkäistä työtä tämän äh, väärennösten seurantatoimiston kanssa. Äh, Billandilla on mielenkiintoinen tällainen yksityiskohta koskien nimenomaan piratismin torjunnan vastuuta jäsenmaissa ja katsotaan sitten, voidaanko varmistaa sitten tämän viraston ohmin rahoitus myöskin jatkossa. Se on tärkeä muistaa ja hoitaa. Engström. Thank you. Um. Kiitos. Ensin haluan viitata Rova Vernion kommentteihin väärennyksestä, väärennyksestä ja piratismisanan käytöstä. Olen samaa mieltä. Nämä ovat kaksi eri asiaa, kaupallinen väärentäminen toisaalta ja sitten toisaalta netistä kaupan lataaminen. No, ei keskustelemme samantyyppistä asiasta ja silloin komissio eilen määritteli sanan piratismi kaupallista DVD-levyjen cd tuomista maahan. Olemme tästä tietysti kaikki samaa mieltä. Se on laitonta, pitäisikin olla laitonta ja se on haitallista. Tänään sanaa piratismi käytetään tarkoittamassa tällaista ei-kaupallista lataamista. Jos kaltaista kieltä käyttää komission sulla, niin hyvä, mutta kannattaisi olla kyllä johdonmukainen termien käytössä selkeyden vuoksi. Tämä oli ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti koskee rahaa. Niin kuin herra Bilan sanoi, Ohim on oikeastaan ollut, siis tämä harmonisaatiovirasto on varsinainen menestys, se perustettiin luvun keskipuolella, se on käsitellyt näitä kauppakysymyksiä. Ja minun ymmärtääkseni kaikki ovat erittäin tyytyväisiä sen toimintaan ja tähän on viitattu niin, että kustannukset ovat nousseet 400 miljoonaa, se on iso määrä rahaa. No vaikka ehkä tämä on tottakin mitä? Rahaa on tullut, jäänyt. Herra Bill on aivan oikeassa. Tässä oli kyseessä 400 miljoonan ylijäämä. Nämä varat oikeutusti kuuluvat pk-yrityksille, jotka ovat rekisteröineet paljon tavaramerkkejä. Ja vain se, että tämä tapahtuu eri yhteydessä, ei tarkoita sitä, että voimme vapaasti käyttää. sitä loppukommenttini. Kaikki täällä tietävät hyvin, että pidän tätä seurantakeskusta rahan ja ajan hukkauksena oikeastaan. Olisi hyödyllistä, jos se keräisi tieteellisiä tietoja ja näin auttaisi ymmärtämään asiaa. Ikävä kyllä, minulla ei minkälaista syytä uskoa, että näin olisi. Esimerkkinä vain toisessa kohdassa perusteluosassa täällä mainitaan tutkimus, joka tehtiin vuonna 2010. Komissio laati tämän tutkimuksen yritysten edun vuoksi. Sitä arvosteltiin varsin rankasti kaikissa akateemisissa piireissä, jotka siihen tutustuivat. Tämä on ainoa tutkimus, jonka komissio mainitsee. Se ei mainitse yhtäkään monista muista akateemisista tutkimuksista, jotka antavat paljon mielenkiintoisempia tietoja asiasta. Tämä on ollut minun huolenaiheenani niin pitkään. Ja tässä tavallaan se vahvistetaan. Näin on. Periaatteessa olen sitä mieltä, että tämä tulee olemaan varsinaista rahan ja ajan haaskausta. Siksi en juurikaan halua kommentoida edes yksityiskohtia siitä, miten tämä sitten seurantakeskus toimisi. Kiitos. Okay, well, we should... No, selvä. Yeah. Saatte tietysti tehdä muutoksesityksiä Villanin äh, etukseen sen tehostamiseksi. Nyt edustaja Schwab halusitte vielä Kalau kenties repo. Niin, selvä. Niin, puheenjohtaja, ensinnäkin eh, kiitoksia kovasti. Eh, eh, hyvä, että herra Persira on komissiosta on uusine, uudisine tehtävineen täällä mukana. Björnbergin on myöskin täällä Brysselin seurantoimistossa ihminen paikallaan. Nyt olisi, meillä on mahdollisuus sitten tämä äh, seurantakeskus näille tehtävineen ja, äh, ja äh, toimi, toimineen mm, teho, tehokkaammaksi näitä yhdistämisen toimen kautta. Engström totesi, että tässä pitäisi myöskin sitten ottaa huomioon kokonaismaltaisesti tämän tekijän oikeuksien suojelu tilanne tullien ja muiden viranomaisten toimista. Tässä on myös tällaisia rajat ylittäviä ongelmia tukku vielä. Odottaisin, että tämä tar- tar- tarkkailukeskus sitten olisi sitten läheisessä yhteistyössä paitsi tämän seurantatoimiston myöskin sitten Euroopan komission kanssa. Ja sitten tätä kautta saataisiin sitten enemmän valaistusta tähän kokonaistilanteeseen tämän harmoni, harmonisointiviraston varat hyödyttävät suoraan sisämarkkinoita, ja tässä viitattiin nimenomaan äsken PK-sektoriin. Täytyy kuitenkin rehellisyyden nimissä sanoa, sanoa, että tässä yhteydessä työ tulee olemaan erittäin vaikeuksia, erityisesti mitä tulee yhteistyöhön suurten yritysten kanssa. Engström oli hyvinkin eh, skeptinen, ovat sitten oikeudet ovat oikeuksia, ovat ne sitten suuren tai pienen yrityksen omistamia. Eh, eilen kun puhuttiin tästä eh, kaupallisesta tai yksityisestä käytöstä, on täytyy myöskin tätä taustaa vasten miettiä tämän virasto, meidän valiokunnallamme tärkeä tehtävä näitä asioita pohtia. Ei ole suinkaan työlopu lopu sit siihen, että kun me olemme löytäneet rahoituksen näille seurantalaitoksille, on erittäin tärkeää, että myöskin Euroopan komissio sitten eh, komission eh, virastojen eh, toimesta kiinnittää huomiota sitten teollisen tekijän, tekijän oikeuksien, oikeuksiin ja niiden turvaamiseen ja, ja sitten antaa myöskin uusia ehdotuksia esimerkiksi tulevaisuuden varalle sitten, kun mitä tulee uusiin e, innovaatioihin. Kenties tänä, tämän päivän kaikki tuotteet ovat helpommin kopioitavia kuin, kopioitavissa kuin aiemmat, ja tulevaisuudessa tämä tulee olemaan entistä enemmän. Eli niitä pitää myöskin sitten turvata ja sitä kautta sitten päästä vielä lisää parannuksiin. Tämä on nyt jo tärkeä askel tässä tekijänoikeuksien suojelun tiellä Euroopassa. Thank you very much. Kiitos tästä. Sitten edustaja Galo. Merci. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että kun kuuntelin kollega Engströmiä, niin minulla oli ei sellainen ole, että olisin jo nähnyt jotakin aikaisemmin, vaan sellainen ole, että olin kuullut samaa aikaisemmin. Olen ollut täällä 18 kuukautta kautta. Ja tässä on kysymys loputtomista keskustelusta, jossa sanotaan, että piratoidut tuotteet eivät ole sama asia kuin väärännetyt tuotteet ja että niitä tulisi kohdella eri tavalla tänään oikeusasioiden valiokunnassa, joka kuitenkin on asiasta vastaava valiokunta ja yhteistyössä kollegani Masip Hidalkon kanssa, joka on sosiaalidemokraatti, me olemme päässeet konsensukseen tästä asiasta, koska se, että seurantakeskusta on syytetty siitä, että se ei ole pystynyt mihinkään eikä ole äh, saanut tuotettua riittävästi tietoja, sen takia nyt sulautetaan tähän yhdenmukaistamisvirastoon, koska sitten meillä on keinot saada todellisia tietoja. Teidän täytyy ymmärtää se, että ei voida yhtäältä sanoa, että me tarvitsemme tutkimuksia, että me voimme arvioida väärennyksiä ja piratismia. No tietenkin tässä on kysymys kahdesta eri sektorista, sen tunnustan. Mutta sitten, että samaan aikaan syytetään siitä, että tulisi saada parempia välineitä, jotta saadaan näitä tutkimuksia aikaiseksi. Minä uskon Euroopan parlamenttiin. Minun mielestäni parlamentin tulee mennä tässä asiassa eteenpäin, eikä meidän tule minun mielestäni loputtomiin jäädä jumiin näihin samoihin jakolinjoihin. Meidän täytyisi mennä näistä asioista eteenpäin ja se on meidän kaikkien etujen mukaista. Kiitos. Uh, Mr. Rippo. Edustaja Repo. Minä olen myös maltillisella kannalla. Mielestäni ei pitäisi nostaa käsiä ylös ja antautua näiden ongelmien edessä. Kyllä lähtökohta on se, että tuoteturvallisuuden valvonta on ehdottoman tärkeää nimenomaan kuluttajasuojan kannalta aikana, jolloin kuluttajille vaarallisia tuotteita on yhä enemmän markkinoilla, mutta tietysti mikään ei toimi, ellei pidetä huolta henkilöresursseista ja asianmukaisesta budjetista ja tässä olen esittelijän kannalla. Good. Um, thank you. Any... Hienoa. Ei, haluaako joku vielä sanoa jotain? Minulta on yksi kommentti vielä sanomatta. Kiinnostaisi tietää, miten tämä äh, yhdenmukaistamisviraston äh, valvontaa äh, tullaan hoitamaan, niin miten sitä kokouksia, kokouksia järjestetään, näkyy olevan avoimuutta, avoimet kokoukset, Entä sitten tämmöiset asiantuntijaraportit varmaankin sitten puuttuvat jonkinlaisiin mahdollisesti laitokselle kuuluviin lankeaviin tutkimus- ja muihin hankkeisiin tai niistä antamaan neuvoa. Tästä ei ole oikein vielä selvä, selvä osviittaa tässä ehdotuksessa. Kyllä tämä on Engströmin kanssa, olen samaa mieltä tämän piratismin määritelmän kanssa. Tässä ei itse otsikkos, otsikkoa tukevaa tekstiä tässä tältä osin ei tekstissä ole. Avoimuus on tietenkin erittäin tärkeää niin, että Mm, kiinnostuneet ja muut eturyhmät voisivat sitten ehdottaa tutkimus- ja selvityshankkeita. Vernio oli, oli oikeassa todetessaan, että niiden oikeudet, jotka, joita tämä eniten koskee, ansaitsevat myöskin edustuksen näissä lelimissä. He ovat hyvin sivuroolissa toistaiseksi olleet näissä väärennyskysymyksissä. kysymyksissä Äh, ja Engström myöskin muistutti tästä online-kysymyksestä, koska siltä osinhan ongelma on räjähtämässä käsiin. Äh, vä- väärennökset, äh, kaikki myöskin sitten varaosat lentokoneiden, elintarvikkeiden, lääkeaineiden, tällaisten väärennösten osalta lista on pitkä. Tämä laventaa koko tätä teollisia tekinä oikeuksien kenttää, kun otetaan koko tämä online puhkapelit esimerkiksi mukaan siihen kenttään. No niin, nyt herra Benjamin voisi vastata. Herra Banski voisi sitten kertoa vähän tilanteesta neuvostossa ja sitten edustaja Biilan saa yhteenvedon tehdä ja muistuttaa aikataulutuksesta. Benjamin. Well, first of all, obviously we, we welcome... Puheenjohtaja, tietysti olemme tyytyväisiä herra Viilanen mietinnöstä. Ja sekin on hyvä, että valiokuntanne antaa lausunnon. Tämä on keskeinen kysymys sisämarkkinoiden kannalta. Ja niin kuin täällä esille, se on tärkeä kysymys myös kuluttajasuojan kannalta. Tein jotakin yleisiä kommentteja, yritän vastata eri ajatuksen, jota olen kuullut. Ensinnäkin helpoin asia ehkä on tämä hulli, joka tunnetaan siitä, että Alicante on aika kaukana Brysselistä. Ja mitä tulee kokouksiin seurantakeskuksen kanssa, tämä saattaisi olla ongelma erityisesti, kun tämä liittyy eh, sen eh, tarkkailukeskuksen edustavuuteen virasto on vahvasti sitoutunut siihen, että järjestää todellakin kokouksia myös täällä Brysselissä juuri tästä syystä. Joten tässä mielessä mielestäni tässä meillä on, on vahva sitoumus olemassa, emmekä olisi näin pitkälle menneet, ellei tämä olisi ollut mahdollista. Joten tämä on meille varsin tärkeä kysymys. Mitä tulee sitten eri ryhmien edusta, edustavuuteen tarkkailukeskuksessa. Sillä on tähän mennessä ollut tavallaan oma dynamiikkansa kuluttajat ovat edustettuina ja suoraan sanottuna tätä pitäisi vielä parantaa ja tehostaa. Olemme siinä samaa mieltä teidän näkemyksistänne. Myös työmarkkinaosapuolet, joiden kanssa neuvottelemme, heidän pitäisi myös olla mukana. Ja tähän mennessä kanta on ollut se, että olemme kutsuneet liittoja emmekä yksittäisiä yrityksiä ja pidämme, pitäisimme kiinni tästä, koska kerran liitot edustavat kaikkia yrityksiä, mukaan lukien pk-yritykset kyllä ymmärrän sen pointin, että PK-yritysten mielenkiinto näissä kysymyksissä on aivan avainasemassa, se on tärkeää. Me emme halua tavallaan määritellä tätä tiukasti, koska voimme kuvitella erilaisia aiheita, jotka vaativat erilaisia jäseniä edustettuina siellä. Mutta uskomme kuitenkin, että tämän siirtymävaiheen aikana me tar- tulemme tarkastelemaan tätä kokoonpanokysymystä. Ja varmastikin olen sitä mieltä, että avoimuus, johon te pyritte, niin varmasti näette, että mekin pohdimme tätä asiaa kehitämistä eteenpäin. Ja tällainen vuosittainen työohjelma tavallaan tulee myös, mutta se voitaisiin liittää vuosikertomukseen ja näin saataisiin aikaan suurempaa seurattavuutta ja avoimuutta, joka tuli monissa puheenvuoroissa tänään esille. Mielestäni tämä on siis tärkeä kohta joka tuli esille. Sitten mitä tulee talousarvioon, ohimmin täytyy raportoida sen budjettivelvoitteista oman asetuksensa mukaisesti, mutta selvästi tässäkin asiassa sitä tullaan täsmentämään työohjelmassa. Sanoisin, että minun ymmärtääkseni ainakaan ei ole minkäänlaista aikomusta lisätä budjettiresursseja yhdenmukaisuusvirastossa, mutta sitä vastoin vahvasti olemme sitä mieltä, että tämä itse asiassa on hanke, joka on erittäin tärkeä pk-yrityksille. <clears throat> Eli mitä puhuttiin siitä, että PK-yritykset käyttävät rahaa rekisteröityjen tavaramerkkeihin, niin täytyy sanoa, että koska olen ollut tässä tehtävässä nyt kuusi kuukautta ja olen tavannut seuranta keskuks... tai tiedän, että pk ovat kovin kiinnostuneita tästä asiasta ja olemme saaneet myönteistä palautetta. Sitten piratismiin ja miten tätä sanaa, termiä käytetään. Haluaisin vakuuttaa teille ja rauhoittaa hiukan siitä, että tähän mennessä seurantakeskus on ollut toiminut paljon tasapainoisemmin, koska olemme pitkälti puhuneet väärentämisestä. Ja jos ajattelette tätä asiaa ja että eri liittoja, jotka ovat tässä mukana, ja mikä on ja tämä tärkeä kysymys väärentäminen, niin juuri se, minkä otettiin esille puheenjohtaja, se on ollut dominoiva kysymys sen työssä, vaikkakin Brysselissä fokus on pikemminkin liittynyt netistä lataamiseen, niin kuin täällä sanottiin. Ymmärrän kyllä sen, mitä sanottiin, että perätismin määritelmästä. Seurantakeskus itse asiassa liitettiin tehokkaasti immateriaalioikeusten toteuttamiseen eri muodoissaan yleensä. Joten ajatuksena ei todellakaan ole se, että keskitytään yhteen tai toiseen alueeseen. Tämä oli viimeinen kommentti. Ai niin, anteeksi, vielä ihan yksi viho viimeinen asia, puheenjohtaja. Kun ajatellaan sitä, miten prioriteetteja asetetaan, tähän mennessä näette, että löytyy, meidän löytyy kaksi asiaa. Me ainakin haluaisimme komission puolelta sitä, että voisimme pyytää suosituksia, joita seurantakeskus antaisi. Ja tässä mielessä haluaisimme varmistaa, että myös parlamentti on tavallaan to- toiminta. Ja siksi me toivomme, että parlamentti on myös edustettuna, joka olisi seurantakeskuksen työssä mukana. Näin varmistettaisiin, että poliittinen poliittiset vaatimukset täyttyvät sen suhteen, minkälaisia painotuksia haetaan. Mutta sama koskee dynamiikkaa. Tähän mennessä seurantakeskus varsin pitkälti on ollut asiantuntijaetujen johteinen ja ennen kaikkea sanoisin, sitä on vienyt eteenpäin eri jäsenvaltioiden edustajat, erityisesti immateriaalioikeusviranomaiset, mutta ei pelkästään. Tavallaan tämänhetkinen kokoonpano kokoontuu eri muodoissa yksityiset ja yhteiset kuluttajatahot ovat edustettuna, sitten jäsenvaltioiden edustajat myös tapaavat omassa formaatissaan. On varmasti myös tällaisia kokouksia, yhteiskokouksia, missä molemmat tahot ovat läsnä. Jäsenvaltiot tavallaan ovat sopineet, hyväksyneet prioriteetit ja työohjelmat, mutta tässä on vahvaa vuorovaikutusta – toiminut, ja se on toiminut varsin hyvin tähän mennessä. Ja asetus tietenkin tulee vielä parantamaan tämän kaiken toiminnan avoimuutta ja se seikka, että saamme paremmat resurssit käyttöön. Mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että hallinto-ohjauskysymys on toiminut tähän mennessä erittäin hyvin ja haluaisimme tämän jatkuvankin näin. Joten kyse ei ole niinkään siitä, että komission tai ohjelmi pitäisi itsensä johtaa, vaan kyse on asiantuntijoista, jotka toimivat seurantakeskuksessa tästä viimeistä asiasta tiedoista, joihin esittelijä viittasi. Seurantakeskuksen ansiosta olemme ryhtyneet huomattavaan tutkimukseen yrityksen kanssa, joka nimi on Rank, ja haluaisin vakuuttaa, rauhoittaa häntä tästä asiasta. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne vielä enemmänkin. He ovat käyneet läpi kaikki tutkimukset, joihin tässä viitattiin, ja he ovat ehkä käyneet läpi noin 200 erilaista tutkimusta ja vieläkin asia on kesken, jotta voisivat määritellä juuri A, mikä olisi uskottava metodologia, kun halutaan mitata väärentämistä ilmiönä ja minkälaisia immateriaalioikeusrikkomuksia tapahtuu yhteisön alueella. Toivottavasti tämä tutkimus saadaan julkaistua vuoden loppuun mennessä, silloin se tulee ajoissa, ja näemme tämän selkeänä prioriteettina seurantakeskuksella, jolla olen varma, että seurantakeskuksen jäsenet pitävät tätä erittäin tärkeänä kysymyksenä, koska eri teollisuuden ja elinkeinon alatkin vaativat, että päättäisin juuri siihen, mitä Rova Galo sanoi, että voitaisiin tavallaan saada aikaan uskottava määrä, ei välttämättä tietoja, mutta arvioita, jonka perust, pohjalle sitten konsensus voidaan rakentaa. Mielestäni ja olen muuten tyytyväinen tarkistukseen, jota esittelijä on tehnyt. tarkoituksen siis todellakin on olla mahdollisimman tieteellinen seurantakeskuksessa, jotta politiikan laatijat, niin kuin te itse, voivat ottaa niitä kantoja, joihin pitää, jotka pitää ottaa tällä lailla jatkossa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kommenteista näihin seikkoihin varmaankin sitten äh, äh haluatte antaa jatkosietoa jäsenille. Herra Vanski, haluatteko kertoa vielä vähän äh, neuvoston tilanteesta? Kiitos. Äh, toki mekin äh, kiitämme herra Bielania esittelijää kiinnostavasta, mielenkiintoista mielenkiintoista mietinnöstä, joka, tai lausunnosta pikemminkin, joka kiinnittää huomiotamme erittäin merkittävään kiinnostavaan seikkaan. Neuvostossa on toki otettu edistysaskelia tässä asiassa. Jäsen, jäsen, jäsenmaiden keskuudessa näyttäisi olevan yksimielisyys koskien näiden tehtävien siirtämisestä puheenjohtaja siirtämisestä tälle asianomaiselle alikantaverostolle me e, jo e, syyskuussa teimme kompromissiehdotuksia työryhmälle. että Nämä eivät ole vielä tietenkään kivenhakattuja e, asioita lähimmän kahden viikon aikana meiltä on luvassa puheenjohtaja valtion seuraava päätösluonnossa. Ja, ja tähän te, nyt, nyt tehtävät muutokset tähtävät lähinnä ohimin, eli tämän vastaavuusviraston tehtävien täsmentämiseen pyritään myöskin sel, sel, selvintämään ohimmin ja, ja seurantaviraston työnjakoa. Niissä puutetaan, puututaan paitsi näihin toiminnallisiin, myöskin hallinnollisiin seikkoihin, joita uudet tehtävät tuovat muassaan tänä vuonna on määrä aloittaa kolmikanta parlamentin kanssa. Ja, ja yksi seikka vielä, eli mitä tulee tämän viraston sijaintipaikkaan, tiettyjä perinteitä noudattaen Eh, nämä eh, seurantavirastot eh, sijaitsevat puheenjohtajamaissa. Tämä seurantavirasto ei ole pelkästään brysseliläinen byro ollenkaan. Kiitoksia. Tässä oli neuvoston kanta. Hyvä juttu. Herra vielä haluatteko mm, vielä tehdä yhteenvedon ja muistuttaa meitä aikataulusta? Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przede wszystkim Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä ystävällisistä sanoista, joita kollegat esittivät. Haluaisin todellakin niistä kiittää. Haluaisin kiittää myöskin rakentavista kommenteista, joita täällä esitettiin. Haluaisin kiittää Rouva Verniota. Hän esitti esitti useampiakin kysymyksiä, mutta nehän osoitettiin pääasiassa komissiolle ja toivon mukaan komission vastaukset tyydyttävät teitä. Mutta olen toki samaa mieltä näistä huolenaiheistanne. Lupasin siis, että olisin yhteydessä varjoesittelijöihin ja että kuulisin myöskin valiokunnan muita jäseniä, joita tämä asia kiinnostaa. Ja näin aion tehdä. Mitä aikatauluun tulee, näyttäisi siltä, että 20. lokakuuta kello 12 saakka voitte jättää tarkistuksia, eli pari viikkoa aikaa tarkistusten jättämiselle. Sen jälkeen ne käsitellään valiokunnan kokouksessa 22. lokakuuta ja 22. lokakuuta tästä äänestetään ja lausunto hyväksytään – oikeusvaliokunnan mietintöön ja siitä äänestetään vielä tämän vuoden puolella joulukuussa, eli täysistuntoon tämä menisi 16. tammikuuta ensi vuonna. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia mielenkiintoisista puheenvuoroista ja lupaan todellakin, että, että tulen kuuntelemaan teitä. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia. Herra Bilon keskustelu on oikein hyvä varjoesittelyä. Kiitokset niin ikään. Nyt pieni tauko kerro kymmeneen. Äänestämme silloin kolmesta, kolmesta asiasta. Kreutzmannin, Kripin ja Raptin. Käykää, jos unohtaneet, niin hakemassa äänestyskorttinne. Jatkamme kokousta kello 10.00. Kiitos.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

Uh, so, uh, good morning to everybody who was... Uh... No niin, huomenta nyt äh, niille, niillekin teistä, jotka ette vielä aamulla, aamun keskustelussa olleet mukana. Keskustelu oli hyvä. Siinä puhuttiin tämän äh, äh yhdenmukaistamisvirastosta. Nyt meillä on äh, kolme äänestystä tänään listoilla. Ja äh, edet, edet, etenemme tarkkaan tarkasti ja jämptisti kompromissein ja muine hyvineen. Ensin puheenvuoro herra Kreutzmannille ennen kuin äh, lähdemme äänestämään hänen äh, oma aloite mietinnöstään koskien äh, sähköistä uhkapelitoimintaa. Kreutzmann alkuun kiitoksia kaikille esittelijöille näistä tästä hyvästä yhteistyöstä. Me ahkeroimme yhdessä tiukasti ja saimme syntymään hyviä kompromisseja. Ja nyt meillä on tästä äh, sähköisestä pelaamisesta äh, mietintö, josta nyt sitten pääsemme äänestämään ja saamme siitä varmaan yksimielisyyden syntymään nyt sitten äh, oli tarkoituksena niin varmistaa täysistuntoon suuren enemmistön koska kaikkihan ovat vakuuttuneita siitä, että tällainen jonkunlainen Euroopan tason säädös tarvitaan. tietysti suosituksen muodossa kaikkia ongelmia ei saada ratkaistuksi, niin me haluamme direktiiviä. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä vielä ja kiitos johtajuudestanne. Tiedän, että olet tehnyt kovasti työtä yhteisymmärryksen löytämiseksi äänestykseen pidemmittä puheitta kohdasta 1a uusi. Aloitamme muuten 71 puolesta. No, tar- tarvinne heti aloittaa sähköiset, sähköinen tarkistus. Äänestämme elektronisesti, että numerot menevät oikein. Äänestys 71 alkaa. Kaikki ovat saaneet korttinsa äh, tuonne äänestyskoneeseen ujutetuksi. Tämä on tällainen nokkelustesti tähän kärkeen. Hyvä. 33 korttia sisällä, mutta 32 vain on äänioikeutta ja joku on ylimääräisenä. 33 on äänestänyt ja 32 ovat äänestäneet ainoastaan, siis 33 korttia 32 annettua ääntä. Minä en itse äänestä, kun minun ryhmässäni tarpeeksi. En tiedä, kuka tämä haamu äänestää nyt on, mutta 33. 33 puolesta, yksi, kolme vastaan. No niin, hyväksytty. Missä tapauksessa? Teemme Juri 11 kohtaan kaksi puolesta vastaan hylätty. 72 Rosforta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 70 Hans-Peter Mayertä puolesta vastaan hyväksytty. Ekon valiokunnan kaikki, kaikki ovat nämä tällaisia vastaavia. Ekon yksi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. E- Ekon vastaa kohtaa kaksi puolesta. Vai se on jo katettukin tuossa ykköskohdassa. No niin, e- eteenpäin kohtaan 13 herra Rosfordilla. Vastaava osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten jälkimmäinen osa Rochfordin esityksestä puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Se. 73 siis. Siitähän emme äänestä. Ei. Eli suoraan 75 herra de Jongilta puolesta. Otetaan tämä kone, että se Äänestys alkaa 75. Äänestys päättyy. Hylätty. 23.11 äänin. 78 Nokilta puolesta vastaan hyväksytty. 81 koko joukko ja kollegoja siellä takana puolesta vastaan hyväksytty. 79 lisäyksenä. Äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hylätty 21.14 80 vannakita puolesta vastaan hyväksytty. 85 Rosfordin puolesta vastaan hyväksytty. 83 ja 84 ovat tulleet katetuksi. 82 sitten Huang Nokita Se on myöskin ää, eh, lisäys puolesta, an, anteeksi, äänestämme siitä koneellisesti, 82, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 2015. 86 samalta mieheltä puolesta. Siitäkin äänestys alkaa nyt. 86 siis. Ja päättyy hylätty. 87 raukeaa. Ei, eipäs raukeakaan, vaan sitä äänestämme. Siitä tästä edelleen siis äänestä. 87 Tarabelalta puolesta. Ai, äh, koneella puolesta. Päättyy. Hylätty. 88 ka- puolesta, 88 puolesta vastaan hylätty selvästi. 89 Nokilta äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hylätty. 90 Abart ja kumppanit puolesta vastaan hyväksytty. 91 raukea, 92. Äänestys siitä alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 18, 15, 2 tyhjää. 95 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 94 Senalovalta puolesta vastaan hylätty. 93 rauke, tai siis se on vain tämän kielinen tarkistus, 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 äänestys siitä alkaa, 97 päättyy, hyväksytty. 100 ja 99 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 98 lisäyksenä äänestys siitä alkaa koneella. Päättyy. 2011 hyväksytty. 101 lisäyksenä. Alkaa äänestys siitä. Päättyy hylätty selkein numeroin. 102 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten kompromissi 6 puolesta vastaan äh, selkeästi meni läpi se. Ja siitä äh, äh, oikeusasianvaliokunnan muutosityksen 2 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta Siis puolesta 108 vielä vastaan. Hylätty juuri seitsemän puolesta vastaan. Tyhjiä. En tar- katsonut tarpeellisen, tarpeellisen tarkasti. Juuri seitsemän koneella äänestys alkaa. Eiköhän se hylätyksi tullut, mutta katsotaan. No juu, selvästikin oli. 109. Sanolvalta. Äänestys alkaa. 109. Päättyy. Hylätty. Nyt men 113 keliltä puolesta. Äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21, 14, 110 sitten raukeaakö? Ei ole raukeakaan. Äänestämme sitten 110, muuten 110 musutilta puolesta. Ei kun koneella. Anteeksi, 110 sähköisesti. We're just discussing about whether... The vote's closed. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Keskustelimme äänestysluettelomme mukaisesti siitä saatettiin äänestä. Entä 114 115? Niistä kaikista joudutaan äänestämään. 14, 114 115 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 112 Karasilta puolesta. Ei kun äänestyskoneella siis alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 111 raukeaa. Se meni oikein, kommentoi Ekon kuusi puolesta. Lähetään suoraan koneelle. Ekon kuusi äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty selkein numeroin. 117 Mandersilta puolesta vastaan. Hylätty. Kiitos tästä. Mukava nähdä teitä, herra Manders. Taas hieno voitto kotiin. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. 127 eh, sitten Grekiltä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty selvästi. 138 Juan Nokilta seuraavaksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ekon kolme vastaava osa puolesta. Äänestetään kone, kone Ekon kolme vastaava osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.16 luvuin. Juri, y, juri kolmosesta joudumme nyt äänestämään. Ei vaan ykkönen, juri yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. 140-141 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Juuri neljä on tullut käsitellyksi jo, eipä Sama teksti siis. 116 Hellneriltä puolesta. Ei kun mennään suoraan äänestyskoneelle. 116. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Ei kun kolme raukeaa näin. 139 Pupakis puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty. Mennään sitten kompromissiin 11 suoraan. Kohtaan yhdeksän. 11. Kompromissi muutosesitys 11. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 176 muutosesitys seuraavaksi. Siellä muutaman sivun päässä herra Krekiltä 9a uusi äänestys 176 muutosesityksestä alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 176 meni läpi. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 187 sitten seuraavaksi Diongilta puolesta vastaan hyväksytty. 186 pusutille kumppanit lisäyksenä äänestys tästä alkaa, 186 siis. Päättyy. Hyväksytty. 192 Schaldemauselta puolesta. Vastaa. Hyväksytty. 190, 190, 90, ei äänestä niistä. Yhdä, juri 10. Äänestys juuri 10 alkaa. päättyy. Voitko vähän jouduttaa äänestystä? 18-15 äänen. Reippaasti vaan. 193, siitäkin täytyy, täytyy äänestää. 193. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hyväksytty. Juuri 12 puolesta. Juuri 12. Sekin äänestetään koneella. Juuri 12. Sähköisesti äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 2015 äänin. Kohdassa 12 mennään. Siellä on tukku samanla sisältöisiä muutosetyksiä avaamme äänestyksen 195, 6 ja 7 muutosesityksestä. Äänestys päättyy. Kaikki hylätty. 198 Grekiltä puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. 225 asti mennään lisäys puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Ekon 7 tuli ja siinä katetuksi Ekon 8 13a uusi puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 9 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Ekon 13 puolesta vastaan hyväksytty. 223 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 15 lisäyksenä puolesta. Lisäyksenä puolesta siis vastaan. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta. Vastaan hyväksytty juuri kuuteen puolesta vastaan hyväksytty kohta 14. 216 puolesta vastaan hyväksytty. 217 puolesta vastaan hyväksytty. 218 puolesta ai äänestys alkaa siitä. Päättyy. EPPL on yksi ylimääräinen ääni. Joku on just juuri tullut täydentämään ne rivejä, jotka jo olivat täynnä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan. Hyväksytty. 214. Jäätämäki Takkula Repo 214. Äänestys siitä alkaa. Koneella siis. Päättyy. Hyväksytty 18, 17 äänin läpi. Ekon kakkosta ei äänestä, Ekonesta ei äänestä, Ekon 11 kohta, vastaava kohta 1 puolesta. Ekon 11 PC1 puolesta vastaan hyväksytty. 219 äänestys alkaa siitä. Päättyy hylätty. 224, äänestys alkaa. Mm, äänestys päättyy, hylätty. 220, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 222. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hyväksytty. 227 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 228, mitä sille tehdään, raukesi. Hyvä. No ollaan kompromississa 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissiin 15 puolesta vastaan niin ikään hyväksyttiin se. 237 Huang Nokilta äänestys alkaa 237. Päättyy. Hyväksytty. 242 komilta puolesta vastaan hyväksytty. 241 Pitellalta puolesta vastaan hyväksytyssäkin. Ja kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty 245 Fjellnerin kynästä. Äänestys siitä alkaampi. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan hyväksytyssäkin. Ja siitä 26 eh, Karasilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 261 Nokilta siitä äänestys alkaa. Muutosesitys 261. Päättyy. Hyväksytty. 262 heidiltä. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 260 samalta naiselta siis alkaa. Äänestys, äänestys päättyy nyt. Hylätty sekin. Ekon 19 vuodesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 19. Yksi eh, puolesta vastaan hyväksytty. 272 Fillenritä nyt sitten vuorossa. 272 puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Kompromissi yksi, johon osaan ollaan päästy puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 13 rosvoilta lisäyksenä seuraavaksi äänestys alkaa. Rochfordin 13 muutosesityksestä äänestys päättyy. Hyväksytty. 17, pyhän tosan kappaleeseen B, puolesta vastaan hyväksytty. 18, puolesta vastaan hyväksytty sekin. Kompromissi 2, puolesta vastaan hyväksytty. Noin 19 Mandersilta puolesta vastaan hylätty selkein numeroin. 30 Diongelta äänestys alkaa numerosta 30. Päättyy. Hylätty. 32 puolesta. Tai ai, siirrymme koneelle suoraan. Äänestys siitä alkaa. Päättyy hyväksytty. 35. Ei mennään suoraan kompromissiin kolme. Kompromissi kolme siis puolesta. Vastaan hyväksytty. 46 Hans-Peter Mayerilta puolesta vastaan hyväksytty. Ja, ja siitä suoraan neljä, neloskompromissin puolesta vastaan hyväksytty sekin. 57 muutosesitys sitten seuraavaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja näin 63 vuorossa sen alueelta. Äänestys EPPltä joku vinkki aha, siis avaa, avaan äänestyksen kohdasta 60, ää, äh, muutosesityksestä 63. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin. 64 sitten nokilta puolesta vastaan hyväksytty. 65. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hylätty. Yh yhdellä äänellä. 16-15. Kaatui se. Yksi ei muuten äänestänyt ollenkaan. Olisi ollut vaan kielenä se. Olkaa vähän näppäräsormisempia niiden nappuloiden kanssa. 66. Pannokilta. siitä alkaa. Päättyy. Se on nyt 16 16, hylätty. Kaksi tyhjää. 68 Rosfortilla. Äänestys alkaa numerosta 68. No niin, hopi hopi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 67 Jongilta puolesta vastaan. Öö, öö, hylätty. Nyt sitten mitä Vi, näihin viitteisiin neljään sykkösestä alkaa, päättyy, hylätty. Kaksi ja kolme yhdessä puole, puolesta vastaan 4 puolesta vastaan hyväksytty, 5 puolesta vastaan hyväksytty, 6 puolesta vastaan hyväksytty ja lopuksi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Olet johdanta osan kappaletta viitteitä siis. Sitten loppuäänestykseen äh, elektronisesti Äänestys alkaa koko ö, paketista. Yksi, yksi ei ole vielä äänestänyt, nyt sai sekin, hänkin painetuksi. Nappulaa äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ö, ö, puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Tai halusitteko vaihtaa, muuttaa äänestystä? Edustaja Head. Head halusikin äänestää puolesta. Eli 30... Otetaan nyt uudestaan sitten varmuuden välttämiseksi. Siis jos teille kaikille sopii, niin vielä kerran. Kerro vielä tämä loppuäänestys koko mietintöluonnoksesta. Tässä tapauksessa olen valmis äh, olemaan suen. Mitä enemmän puolesta ääniä mietintöön, niin sen parempi, parempi paremmin kuin se meistä antaa. 30 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Kiitos. Kiitos, kiitos. Onnittelut herra äh, äh, Kreutzmannille. Aihe oli hankala ja vaativa. Kun tämä tulos nyt on saatu aikaiseksi, tämä on varmaankin nyt sitten selkeä viesti äh, komissiolle Kiitoksia äh, äh, varjoesittelijöille. Kaikki tekivät, puskivat ankarasti työtä. Kreutzmann, haluatko sanoa jotain vielä lopuksi? Ko- kovasti kiitoksia kaikille. Tämä esittelijän tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja enemmistö tähän taakse, koska vihreän puu, puu, kirjan, kirjan mukaisesti komissio on omat aikeensa ilmoittanut. Nyt me olemme saaneet laajan enemmistön parlamentista suhteessa siihen, mitä me, mitä me haluamme haluamme komission toimivan. Tämä on, tässä on selvä. Minä tietenkin en ole, olen tällaisen subsidiariteetin periaatteen kannalla aika pitkälle, mutta nyt on huomattu, että ei se, ei se onnistu. Eh, nuoriso, nuorison eh, ja altistuminen uhka, uhkapelille on ollut selkeä. Nyt sitten komissio voi sitten tarjota laajaksi koko paletin eh, jäsenmaille, koska meillä on nyt tällainen laaja yks, yksimielisyys täällä takana. Olen, olen luottavainen siihen, että meidän mietinnöstämme tulee paljon evästyksiä komissiolle. Kiitos vielä kaikille yhteistyöstä. Good. Okay. Hyvä. Rova Saldemosalia. Vastauksia puheenjohtaja ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kreutzmania avoimuudesta keskusteluissa. Mutta haluan vielä yhden sanon, asian sanoa. Jotkut tarkistukset, jotka eivät tulleet katetuksi kompromisseissa – emme puoltaneet näitä ja olemme samaa mieltä koko sisällöstä mietinnössä, mutta muutama asia meillä kuitenkin on, josta haluaisimme ehkä kohta kohdalta äänestykset jotakin vastaavaa täysistunnossa. Joten tämän haluaisin vain sanoa. Kaiken kaikkiaan kyllä olemme aivan mietinnön linjoilla, mutta haluan vain sanoa, että ehkä pieniä muutoksia haluamme vielä saada. Haluan tämän etukäteen kertoa johtuen tämän päivän äänestystuloksesta. Kiitoksia teille kaikille. Olen varma, että kun sitten kun tästä keskustellaan, ehkä tarkistukset tulee enemmänkin. Sitten kun muut tietävät vähän vähemmän tästä asiasta, mutta varmasti te puolustatte valiokunnan kantaa vahvasti. Sitten siirrytään tärkeään lausuntoon kaupan investointien esteistä. Haluaako esittelijä Löyvä Grip kommentoida? Ei. Niin, olette paljon työtä kompromissien kohdalla itsellä tässä varjoesittelijänä. Sitten suoraan äänestyksen kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. Sitten siirrytään tarkistukseen viisi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompro- tarkistus kuusi, vastaavara kaksi. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan ty- hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 14. Kaastelta puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 18 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 26 puolesta vastaan ty- selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 4 puolesta on hyväksytty. Sitten 33 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty 37 lisäyksää. Puolesta vastaan hylätty 37 lökekoodilta se raukeaa. Kolmekymmentäneljä. puolesta. Ai, täällä on ilmeisesti virhe, sanoi puheenjohtaja esityslistassa, siis virhe. Ilmeisesti 37. Palataan nyt hiukan takaisin päin. 33 puolesta. 37 hylättiin. Joten minun mielestäni siis 37 hylättiin, joten 34 vuorossa. Varmasti olemme tästä samaa mieltä. 34 puolesta. 34. Kohta 5a. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 35 Kanfääniltä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 39 Brendagast puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa siitä. Koneäänestys 39. Onko äänestetty? Hitaasti tuntuu menevän. Nyt täytyy lopettaa tämä äänestys. Hyväksytty. Sitten vuorossa viimeinen loppuäänestys lausunnosta. Tämä äsken meni läpi. Loppuäänestys alkaa koko lausunnosta. Äänestys päättyy hyväksytty 32 puolesta, kaksi tyhjää ääntä, ei vastaan ääniä. Joten kiitämme kovaksi, kovasti Rouva Le Gripiä. Varmastikin sitten puolustatte tätä lausuntoa varmistatte, että kansallisen kaupan valiokunta hyväksyy meidän tarkistuksemme. Sitten viimeinen tämän aamun äänestys. Lausuntoluonnos oikeusasian valiokuntaan. Tämä koskee heidän valiokunta mietintöään kollektiivisia keinoja koskeva johdonmukainen eurooppalainen lähestymistapa. Rouva Rapti on esittelijä. Haluatteko te lyhyesti puhua? Rouva Rapti, olkaa hyvä. I would like to thank you all. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Tässä asiassa me toivimme yhdessä ryhmäkanteen puolesta. Haluaisin kiittää teitä tästä Minulla on tiettyjä kommentteja ja jatkan kreikaksi. Eho, e- Minulla on kaksi huomiota, jotka haluan esittää ennen äänestystä. Ensimmäinen liittyy menettelyyn. Me olemme tehneet pienen muutoksen kompromissitarkistukseen kahdeksan sen kaikki poliittiset ryhmät hyväksyivät ja haluaisin kiittää poliittisia ryhmiä tästä. Ja tämä muutos liittyy eh, parempaan tiedottamiseen tästä ryhmäkanteesta. Ehdotan tekstin johdonmukaisuuden takia sen jälkeen, kun tämä kompromissiäänestys eh, on hyväksytty, ehdotan, että tämä kappale 16 sillä korjataan, korvataan kappale 12a, siis tämä ei vaikuta millään muotoa äänestykseen. Toinen pyyntöni liittyy asiaan, joka hieman häiritsee minua. On pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ja tämä kohta kohdalta äänestys on pyydetty liittyy kompromissi tarkistukseen 5. ALDE, EPP ja ECR ovat pyytäneet, ja vihreät myöskin ovat pyytäneet tätä kohtakohdalta äänestystä. Ennen kuin äänestämme, haluaisin sanoa kaksi ajatusta tähän liittyen. Eli mistä tässä kohtakohdalta äänestyksessä on kysymys? Tässä on kysymys siitä, että ei otettaisi mukaan sanoja myös mukaan lukien kansalliset tapaukset. Minun mielestäni nämä tulisi ottaa mukaan sen takia, että jos nämä kaksi sanaa jätetään pois, niin silloin me jätämme kilpailulle avoimiksi sellaisetkin yritykset, jotka suurimmassa osassa maita, suurimmassa osassa maita toimivat täysin asianmukaisesti, ja siellä kuitenkaan ryhmäkanteen mahdollisuutta ei ole. Jos me poistamme nämä sanat kansalliset tapaukset, niin silloin me jätämme kentän avoimeksi foorumshoppailulle ja mehän tiedämme, että tätä me emme halua. Ja kolmas syy on se, no kaikilla meillä on omat tietomme ja me tiedämme, että ne neuvottelut, joita on käyty, ne osoittavat toteen sen, että kansalaiset Euroopassa haluavat eh, juridisia toimia sekä kansallisella että rajat ylittävissä eh, ylittävällä tasolla. Ja me olemme kuitenkin kansalaisten edustajia ja täten meillä on oikeus ottaa hiemankin, eh, onko meillä oikeus ottaa takapakkia suhteessa siihen, mitä kansalaiset haluat, haluavat. Eli haluaisin, että otatte huomioon nämä minun ajatukseni liittyen tähän kohtakohdalta äänestykseen, jota on pyydetty kompromissitarkistuksesta viisi. Ja viimeiseksi haluaisin sanoa, että minä puollan toissijaisuusperiaatetta ja yleist- yhteisiä periaatteita ja täten en pidä sitä, että asioita siirretään jäsenmaihin kaikissa asioissa. Äh, haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Okay. All right. Well, thank you for that. Well... Hyvä, kiitoksia tästä. Jos tämän sekannusta tulee, niin ainahan voin sitten kysyä teiltä äänestyksen aikana, että varmistetaan, että mitään epäselvyyksiä ei jää ja kaikki tietävät, missä mennään. Herra Schwab, halusitteko te kommentoida? En halua mitään keskustelua kuitenkaan tässä avata. Kiitoksia. Ihan, ihan lyhyesti haluan kiittää erinomaisesta työstä, edustaja Raptia. Ja täytyy mainita, että nämä kohta kohdalta äänestyksvaatimukset ei, eivät ole tarkoitettu miksikään ongelman luojaksi, vaan varjoesittelemme, joka nyt valitettavasti ole täällä paikalla. Hän vaan tässä peräänkuuluttaa oikeus, oikeusperustetta tällaiselle kansallisen suvereniteetin varmistamiseksi. Mutta me olemme pyytäneet tästä erillisäänestystä, mutta että Ehm, tämä on ihan kaikessa ystävyydessä tarkoitettu. Right, let's vote then. Um, uh, so we... No niin sitten äänestämme 25 ensinnä. Kreutzmann Fox puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Hyväksytty. Joten kompromissi 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hyväksytty 40 raukeaa. Ja sitten kohta 5a, tarkistus 41 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ja kompromissi 5 kohta kohdalta äänestys, EPP ja ALDE ovat sitä pyytäneet, joten ensinnäkin koko teksti kompromississa äänestyksen ilman sanoja both national and sekä kansallinen että puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten toinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy hylätty toinen osa. Kaikki muut tarkistukset raukeavat ja sitten vuorossa 50, anteeksi kompromissi 5a. Kompromissi 5a puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 62 esittelijältä. Äänestys alkaa 62. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja vuorossa 66 tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Vuorossa 69 kohta kohdalta äänestys liittyy tähän kohtaan. Olette nähneet sen listoista, joten ei tarvitse lukea, voitte itse lukea sen. Joten osa yksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 69 toinen osa äänestys alkaa koneäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. Kohta 10 tarkistus 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 72 puolesta vastaan hylätty. 73 puolesta. 73 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 7 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ja sitten kompromissiin kahdeksan kohta kohdalta äänestyksenä. Jälleen kerran näette täällä nämä sanat. Antaa asianmukaista relevanttia tietoa kaikille kuluttajille. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Ja toinen osa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrytään kompromissiin yhdeksän puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Ja sitten tarkistukseen 91. Rosfor tekijänä puolesta vastaan hyväksytty 92 lisäyksenä puolesta vastaan selvästi hylätty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten suoraan kompromissin 10, koska 94 ja 96 raukeavat. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten Tarkistus 103 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan myös hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan. Anteeksi, tämä olikin kohta kohdalta äänestys, sanoo puheenjohtaja. Siis kompromissi 13, osa 1 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten vuorossa 121. Liem Nokilta puo... Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 122 Galolta kohta kolta äänestyksiä on pyydetty EPP-pyytäjänä, joten ensimmäinen osa koneäänestys. Äänestys alkaa, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Raukea. Anteeksi, hylätään. Tasapeli. Ja sitten mennäänkin Johdoson kappaleeseen, koska kakkososa kanssa raukasi ensimmäinen osa. Ensimmäinen tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Vuorossa tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan selvästi hylätty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan selvästi hylätty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan selvästi hylätty. Ja nyt äänestämme koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Kiitän kovasti esittelijä Raptia. So thank you very much everybody. Miss... Kiitokset kaikille. Rova Rapti ehkä vielä haluaa puhua, olkaa hyvä. Αφήσα για το τέλος. Loppuun halusin jättää nämä lämpimät kiitokset varjoesittelijöiden avustajille ja valiokunnan sihteeristölle. Heidän apunsa oli hyvin arvokasta ja meidän tulisi kaikkien kiittää heitä. Uh, so ladies and gentlemen, and... Uh, no niin, hyvät naiset ja herrat ja yleisö, tämä päättää kokouksemme tältä päivältä. Nyt alkavat koordinaattorit kokouksensa kello 11. Kiitos kaikille. Seuraava kokouksemme on maanantaina 17. lokakuuta kello 15 täällä Brysselissä. Tapaamme jälleen siellä. Ja kaikki, jotka, siis te, jotka ette jää koordinaattoreihin, niin näkemiin.